Useat valiokunnat ovat päättäneet lähteä valiokuntien välisiin neuvotteluihin työjärjestyksen säännön 69 sen mukaisesti. Tekstit, jotka liittyvät näiden neuvottelujen mandateihin, ovat saatavilla parlamentin nettisivuilla ja niiden otsikot liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan.